Pirkko Ruohonen Lernerin valtakirjan ja yksimielisesti on ehdottanut, että hänen mandaattinsa vahvistetaan alkaen 27. huhtikuuta 2015. Ehdotan siis, että vahvistamme tämän mandaatin. Onko asiaan huomautettava? Mandaatti on näin ollen vahvistettu. ECR-ryhmältä on tullut nimitysehdotuksia valiokuntaan ja nämä nimitykset ovat sitten sitten istunnon pöytäkirjassa. Jos tähän asiaan ei tule mitään huomautuksia, niin tämä nimitys katsotaan vahvistetuksi. ECR-ryhmän pyynnöstä regivaliokuntaan on valittu edustaja Chesak, joka korvaa siellä edustaja Fitton.